Minulla on lyhyt tiedonanto. Very short Erittäin lyhyt tiedonanto tässä yhteydessä. Minä puhun omaa äidinkieltäni. Puheenjohtajakokous on yksin mielisesti hyväksynyt päätöksen Saharov-palkintokysymyksestä. Tämä on erittäin tärkeä palkinto ja se myönnettiin viidelle arabikevään edustajalle. Mutta nyt haluaisin lukea heidän nimensä tästä teille. Eh, Mohamed Boazizi Tunisiasta. Asma Mahvuus Egyptistä. Ahmed al-Zubair. Zubair eh, Ahmed al-Susi äh, Libyasta. Razan Zeitone ja Ali Farsat Syyriasta. Niin, hyvät naiset ja herrat, tässä haluamme tukea sitä kehitystä, joka tapahtuu lähinaapurimaissamme. Tällä tavoin ilmaisemme myös sen, miten haluamme puoltaa perusarvoja, joille Euroopan unioni pohjautuu. Tämä osoittaa solidaarisuutta myös arabikevättä kohtaan. Eh, haluamme tunnustaa ihailumme niitä kohtaan, jotka ovat muuttaneet kohtaloitaan aivan lähinaapurustossamme. Kiitos. Madame Grazie Presidente, vorrei portare alla... Kiitoksia. Haluaisin kiinnittää tämän parlamentin mm, huomioon siihen järkyttävään tulvaan, joka Italiassa, Liguriassa ja Toskanassa tapahtui. Seitsemän uhria, seitsemän henkilöä on vielä kadoksissa. Öö, monet ihmiset on evakuoitu kotipaikoiltaan ja teitä ja siltoja on tuhoutunut. Haluaisin, että Euroopan parlamentti tekisi kaiken mahdollisen, mahdollisen jotta voitaisiin tätä aluetta auttaa. Kiitos. Thank you. We... Kiitoksia. Otamme vaarin siitä, mitä sanoitte, ja nyt alamme äänestää. Ensimmäinen kohta esityslistalla on Iotovan mietintö. Yksittäinen äänestys puolesta vastaan tyhjää.